rahoitusjärjestelmästä kuuluu sen piiri. Äh, haluaisin pyytää, että komissio nopeasti paikkaisi porsanreijät, joita on olemassa, voimassa olemassa lainsäädännössä edelleen. Kiitos sitten kollega Marias. Kiitos puhemies. Keskustelemme pankkiunionista ja keskuspankin tehtävästä joka valvoo tilannetta. Toisaalta kuitenkin Draghi ei jäänyt keskustelemaan tänne parlamentin kommentteja, vaikka hän itse on sanonut, että hän kiinnostaa keskustelu parlamentin kanssa. Tämä on vähän tästä ongelmalainoista. Keskuspankki ei ole oikeastaan tehnyt mitään sen enempää. Näitä ongelmaluottoja on pyritty myömään eteenpäin hyvin alhaiseen hintaan. Ja näin samanaikaisesti sitten kreikkalaiset ovat menettäneet asumuksensa. Näin on pyritty luomaan sellaista järjestelmää, jolla ei ole pystytty yksittäisten ihmisten kotia ja asuntoa suojaamaan. Keskuspankki ei ole piitannut tästä alkuunkaan, eikä siitä näkytä piittavan nytkään. Sitten menettelen lopuksi kollega Safose. Faire mon intervention sur votre irresponsabilité. Niin, haluaisin käyttää puheenvuoron teidän vastuutta muudestanne kun pankit eivät enää lainaa toisilleen ja kun markkinat eivät enää luota pankkeihin, te haluatte perustaa eurooppalaisen pankkiunionin. Tämä on vastuutonta. Te ette halua tunnustaa, että rahaunioni juuri luo näitä vastuullisia, koska aina toinen on se, joka joutuu maksamaan – Tämä on vastuutonta myös siksi, koska nyt kansalaiset joutuvat maksumiehiksi. Olemme juuri selvinneet näistä bail-out-järjestelmistä, siirrymme bail-in-järjestelmiin ja veronmaksajat itse joutuvat maksamaan. Tässä on yksi ainoa vastuu, nimittäin se, että otetaan ohjat käsiin kansallisella tasolla ja uudelleen kansallistetaan keskuspankit niin, että voidaan vastata tuleviin kriiseihin. Kiitoksia. Kiitos kollega Schaffer. Menettelymän pohjallista päättyy tähän. Keskustelun lopuksi vielä komission puheenvuoro komission jäsen Dombrovskis. Mr. Chair. Puhemies, hyvät jäsenet, kiitokset jälleen kertaalleen. Kiitos turvallisille erinomaisesta mietinnöstä. Olen myös kuunnellut kaikkien jäsenten näkemyksiä kiinnostuneena. Näin jatketaan työtä pankkiunionin eteen finanssivalvontamenettelyn eteen myös, jotta voimme talouskasvun taata siten, että finanssijärjestelmämme on vakaa ja terve. Komissio haluaa tehdä työtä näiden asioiden eteen viemiseksi, niin kuin ennen, sanoin ennen vaaleja ja uskon, että teidän kansanne saadaan pankkiunioni, pääomamarkkinaunioni myös vietyä eteenpäin. Näin saadaan kestokykyinen ja riittävän vahva talous- ja rahaunioni, jotta tulevissa kriiseissä Esittelijä vielä lopuksi, kollega Turvalds, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Keskustelu on osoittautunut, osoittanut, että edellytyksistä ollaan aika yksimielisiä, että miten pankkiunionin kanssa edetään. Kaikki olemme samaa mieltä, että sitä tarvitaan, että tarvitaan talletussuoja. Tärkeää ehkä se, että onnistuttu löytämään muotoilu. Päästiin vanhoista äh, rajalinjoista eroon jotta voidaan sitten selvitä haasteista, niin haluan toistaa vielä sen, mitä kollega Viekas sanoi. Häntä huolestutti tilanne. Mutta edistystä on tapahtunut monelta osin ja lopuksi haluaisin kiittää kollegoita, varjoesittelijöitä, hyvin rakentavasta työstä ja olen saman aikaan iloinen siitä, että käyty keskustelu salissa suurelta osin oli keskustelu, joka osoittaa tietä eteenpäin, osoittaa, että parlamentti on valmis ottamaan ne askeleet, joita komissio on toivonut. Ja kiitän jo etukäteen komission jäsen Dobrovskista näistä ehdotuksista, joita vähitellen voidaan odottaa jo komission puolelta, kenetä päästään eteenpäin. Kiitos kollega Turvalds. Keskustelu päättyy tähän. Äänestys toimitetaan huomenna. Seuraavakohtana esityslistalla on herra kollegan tai kahden esittelijän mietintö Fernandez Galtieri, joka koskee investointiohjelman perustamista. Esittelijä Fernandes aloittaa neljä minuuttia. Kiitos puhemies Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita. Me olemme nyt ryhtyneet tähän Invest EU-hankkeeseen. Tässä on kyse useasta välineestä. Me tarjoamme nyt yksinkertaistamista ja voimme myös markkinoiden puutteita korjata. Kyse on neljästä eri kohdasta infrastruktuurin näkökulmasta tutkimus ja kehitys toisaalta, toisaalta pk-yritykset ja sitten myös tuo sosiaalinen puoli otettu huomioon. Kyse on jatkuvuudesta. Haluamme tähän lisätä muita uusia rahoitusvälineitä Euroopan strategisten investointien rahaston lisäksi. On oltu vähän hämmentyneitä siitä aluksi, mutta nyt on havaittu, että 1,2 miljardia euroa on tiedossa ja 800 pk-yritystä mukana näin voidaan luoda talouskasvua. Tämä ohjelma auttaa PK-yrityksiä Invest EU-hankkeen takana on saada sama summa takuuksi kuin nykyisellään olevassa kolmessa välineessä. Ja tästä syystä me ehdotamme vahvistavamme tätä takuuta, jotta voimme tavoitteistamme pitää kiinni pieni ero on tässä olemassa. Mukava tavata varapuheenjohtajaa, komission varapuheenjohtajaa ja myös muita täällä. Tässä puhutaan 650 miljoonasta, miljardista, me esitämme 700. Me uskomme, että unionin politiikassa tulee saada täydet takuut rahoitukselle. Pitää ottaa huomioon ilmastotavoitteet, myös kestävyystavoitteet ja kasvu ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus täytyy ottaa huomioon. Eurooppalainen investointipankki takaa sen, että 75 prosenttia lainoista taataan. Ja tässä pitäisi saada 25 jäljelle prosenttiin laaja osallistumispohja. Tämä ohjelma myös palvelee taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta unionissa. Myös maantieteellistä tasapainoa on haettu. Se on hyvin merkittävä tässä hankkeessa. Meillä on olemassa tuo Advisory Hub-neuvoston alainen neuvoa antava elin ja näin alueelliset hankkeet ja myös kaupunkien hankkeet, jotka ovat kauimmaisia unionista, saisivat tietoa ohjelmasta ja myös pystyisivät hyötymään tästä ohjelmasta pienen, pienemmistä hankkeista. Huomioitamme, huomioidaan, että tämä foorumi, tämä foorumi, jotka on neuvoston luoma, toimii to, tulee toimimaan hyvin. Ja mekin yksinkertaistamme hallintoa ja näistä täydentävistä tekijöistä. Niiden pitää vastata uusiin realiteetteihin. Me emme voi saada jättää ulkopuolelle tuota sosiaalista ulottuvuutta. Minä tahtoisin kiittää kaikkia esittelijöitä, jotka ovat tehneet työtä minun kanssani, erityisesti ohjaan kiitokset sosiaalidemokraattisen puolueen esittelijälle Kualtierille kaikesta työstä, jota olemme saaneet yhdessä tehdä. Kiitokset myös kaikille varjoesittelijöille jotka ovat osallistuneet työhön kanssani Invest EU-tekstin eteen. Uskomme kasvuun Euroopassa. Kiitos kollega Fernandes. Sitten toinen esittelijä kollega Gualtieri myöskin neljä minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Fernandesia ja kaikkia varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Vuoden 2008 kriisi aiheutti ennalta näkemättömän investointien romahtamisen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla kaikkialla EU-ssa. Viime vuosina investointi e- edellytykset ovat parantuneet paremman taloustilanteen ansiosta ja kun on tullut joustavuutta. Vakaussopimuksen tulkintaan on myös uusia aloitteita, kuten eurooppalainen strategisten investointien rahasto, mutta investointien määrä Euroopassa on edelleen alhaisempi kuin keskimääräinen taso edellisellä vuosikymmenellä ennen kriisiä. Uusia puutteita on tullut myös innovaation puolelle, infrastruktuuriin, fysiset ja sosiaaliset infrastruktuurit että ilmastonmuutos vaikuttavat näihin. Tämä huolestuttaa meitä kilpailukyky ja sosiaalinen kohesio Euroopassa pitkällä tähtäimellä voi olla varassa. On myös, olisi myös saatava aikaa uusia työpaikkoja. Onkin myönteistä, että komissio ehdottaa nyt Invest EU-ohjelmaa ja tällä pyrkii uudistamaan ja tiivistämään, vahvistamaan investointien tukemista. Invest EU ei ole pelkästään väline jolla, joka on jatkoa Esirille ja muille eh, eh, viime vuosien hankkeille. Sillä vahvistetaan tukea pk-yrityksille, tutkimukselle, innovoinnille ja kestäville infrastruktuureille, mutta tämä ehdotus, ohjelma lisäksi pyrkii puuttumaan valtaviin sosiaalisen infrastruktuurin puutteisiin jotka sosiaalisten infrastruktuurien työryhmä tunnisti viime No, viime aikoina ja siinä puhutetaan koulutuksesta ja tarveudesta ja, ja sosiaalista rakentamisesta. Tärkeintä tavoitteena on saada paikattua puutteet e, niillä alueilla, e, joissa sitä eniten tarvitaan. Euroopan parlamentti on tehnyt parannuksen komission tekstiin. Ensinnäkin e, totesimme, että takuiden määrä pitäisi sitoa ainoastaan niihin eh, eh, näiden hankkeiden ominaisuuksiin ja riskiprofiiliin. Eh, ja sitten voitaisiin tukea investointifoorumeiden toimintaa niin, että saataisiin investointeja sellaisilla alueilla, joissa puutteet ovat suurempia, tai jotta voitaisiin rohkaista toimia niillä sektoreilla, joissa investointitarpeet ovat vahvempia. Toiseksi tässä on, on todettu, Todettu, että EIP tulee olemaan edelleen tärkein äh, komission rahoittajapartneri tässä Invest EU-ohjelmassa. Olemme myös arvostaneet sitä, kuinka merkittävä rooli on ne kansallisille kehityspankeille, kun rahoitetaan näitä investointihankkeita. Kehityspankit voivat suoraan hyötyä eurooppalaisista takeista, takuista. Tämä tuo lisää joustavuutta ja näin ollen lisää mahdollisuuksia saada rahoitusta hankkeille, joista, joilla on myönteisiä vaikutuksia investoinneille ja työpaikkojen luomiselle. Lopuksi olemme todenneet, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus osoittaa oma osa kohesiopolitiikan varoista tähän toimintaan, mutta tämän lisäksi jäsenvaltiot voivat kohdentaa tähän lisävaroja ja näitä pidetään one-off-periaatteen mukaisesti ja, ja, ja niitä kohdellaan tietyllä tavalla vakaussopimuksen puitteissa. Meidän tekstimme, josta äänestämme, on tasapainoinen 65 prosenttia eh, kestävistä eh, investoinnista eh, pyrkivät täyttämään Pariisin sopimuksen tavoitteita ilmastokysymyksissä – pyydän, että tuette Ekonin mietintöä. Todella tämä 65 prosenttia on tärkeä tavoite. Pyydämme tähän konkreettisia vaatimuksen. Niin tämä on vastaus niille, jotka vaativat meiltä lisää työtä, jotta saadaan kasvua ja työpaikkoja. Kiitos kollega Gualtieri. Sitten minuutin puheenvuoro kollega Kelly. Eh, Uh, investeu is one of the flagship programmes of the new. Niin, investeu on seuraavan budjettikauden merkittävä hanke ja tässä on 50 miljardista eurosta. Me haluamme tämän potentiaalin käyttöön, me haluamme lisää investointeja, mutta veronmaksajille vähemmän kustannuksia. Me olemme järjestäneet kokouksia investointisuunnitelmasta omassa vaalipiirissäni yhdessä investointipankin ja Kataisen kanssa tässä on suurta, suuret mahdollisuudet investoida Eurooppaan ja minun vaalipiirini liike-elämän harjoittajat ainakin odottavat kovasti tätä. Minä olen tyytyväinen siihen, että pk-yrityksiä korostetaan tekstissä kovasti. Tähän me olemme myös mietinnössämme kiinnittäneet huomiota ja kaikki ryhmät ovat sitä tukeneet. Olen tyytyväinen siihen. Kyse ei ole pelkästään suurista yrityksistä, joilla on omat mahdollisuutensa etsiä rahoitusta, vaan kyse on pienistäkin yrityksistä, jotka kaipaavat apua. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että tämä täytyy ottaa huomioon tämän illan keskusteluissa. Niin, Minulla on käsittääkseni puolitoista minuuttia puheaikaa. Niinkö, vain minuutti siis. No, tämä on Brexitin vastapuoli, koska me autamme yrityksiä, jotka itse asiassa olisivat tarvinneet rahoitusta selvitäkseen. Kiitos kollega Kelly. Valitettavasti teillä oli vain minuutti. Tiedän, että Yleensä toimitte hyvin korrektisti, mutta enempää puheenaikaa tällä kertaa ollut. Sen vuoksi en nyt myönnä sinistä korttia. Sitten kollega Van de Kamp, minuutti. Dank u zeer. Ik dank eh, alle... Kiitos puhemies. Haluan kiittää kaikkia esittelijöitä, jotka ovat hyvin, tämän hyvin tärkeän asian vieneet hyvään lopputulokseen. Tätä mielestäni tarvitsemme. Se on liikennealan kannalta hyvin tärkeää. Erityisesti jos puhutaan teiden rakentamisesta, moottoriteista Euroopassa. Tarvitaan paljon enemmän rahaa tällä alalla. Vain yksi näkökohta, johon pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Se liittyy ympäristötavoitteisiin. Meillä täytyy olla puhtaampaa liikennettä. Ja täytyy saada yksityisiä investointejakin, mutta sitä ei pitäisi yliarvioida. Ja tästä syystä meidän ehkä täytyy tyytyä ei niin tiukkoihin ympäristötavoitteisiin. Kiitos herra Van de Kamp. Sitten komission puheenvuoron pitää herra Katainen. Puhemies, hyvät jäsenet, minulle on ilo osallistua tähän keskustelun. On myös ilo nähdä täällä paljon kollegoita, jo, jotka ovat halunneet täytäntöön panna esirahastoa omilla alueillaan kertomalla, mitä se voi tehdä, mitä nämä neuvontapalvelut voivat tehdä ja ovat, ovat lisänneet tietoisuutta tästä, tästä syystä. Esir onkin ollut menestystarina. Tämä on hyvä mahdollisuus nyt jatkaa tätä menestystarinaa. Tästä syystä aloitimme Invest EU ohjelman valmistelun. Haluaisin kiittää tätä taloa siitä, että olette tukeneet komission aloitteita tällä kaudella investointien tukemiseksi. Vuonna 2014 investoinnit ovat laskeneet 15 prosentilla EU-ssa äh, talouskriisin takia. Meidän oli ryhdyttävä kunnallisiin perusteellisiin toimiin, jotta päästäisiin paikkaamaan tämän puute ja mm, saataisiin palautettua luottamus EUn talouteen ja EUn instituutioiden kykyyn eh, saada tuloksia aikaan. Investment, invest, investointisuunnitelma Euroopalle oli tällainen vastaus komissiolta ja oli, oli hienoa, että saatiin aikaan tämä eh, rahasto tuohon tarkoitukseen. Nyt, nyt investointitilanne Euroopassa on parantunut Kuitenkin merkittäviä investointipuutteita edelleen on, erityisesti kun ajatellaan sosiaalista infrastruktuuria ja investointeja ympäristöä ja digitaalisiirtymän tarpeisiin. Tämän ehdotuksen on seuraavina, seuraavia monivuotisia rahoituskehityksiä ajatellen komissio on ehdottanut yhtä investointivälinettä Invest EU-rahastoa. Invest EU-rahasto yhdistää 13 keskittä, keskittä, keskushallinnoista rahastoin ja, ja esiin, ja, ja siitä tulee 30 miljardin suuruinen. Tässä on EIP pyr, pysyy tärkeimpänä strategisena kumppanina komissiolle. Se on avoin muillekin kumppaneille, kuten Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankille, Euroopan neuvoston pankille tai kansallisille kehityspankeille ja instituutioille – Komissio on tyytyväinen parlamentin mietintöön koskien Invest eu rahastoa Mietinnössä käsitellään monia tärkeitä asioita. Laajasti ottaen se kuitenkin tukee komission ehdotusta. Mitä tulee näihin ehdotuksiin, joita, joilla halutaan tehdä muutoksia, komissio ottaa huomioon nämä hallintoa koskevat muutokset, joilla lisätään investointikomitean riippumattomuutta ja säilytetään komission toimintapolitiikka – mitä tulee tähän huoleen, joka liittyy EIPn rooliin Invest EUn alla verrattuna Esiriin, haluaisin kertoa teille, että komissio ja EIP ovat yhdessä ehdottaneet kumppanuutta, jonka kautta EIP-ryhmän 75 prosenttinen osuus mm, säilyy kumppanuuden kautta EIP:n pankkiasiantuntijoita voidaan parhaiten käyttää, kun suunnitellaan ja rationalisoidaan äh, toimintaa ja, ja raportoidaan ris, riskin kehityksestä ja niin edelleen. Kumppanuus tietenkin edellyttää lainsäätäjien päätöksiä. Jotkut teidän tarkistuksista ne liittyy laajempiin MFF-keskusteluihin, kuten kuten tämä nämä summat kaiken kaikkiaan ja ilmastotavoitteet. Toistaiseksi panemme nämä merkille ja näemme ne parlamentin, osoituksena parlamentin sitoutumisesta vahvaan EU-budjettiin ja, ja COP21 kokouksen tavoitteisiin. Komissio arvostaa valtavia ponnisteluja, joita esittelijät ja varjoesittelijät ja kaikki nämä tässä toimineet valiokunnat ovat esittäneet, osoittaneet hyvin tiukassa aikataulussa, niin että saataisiin aikaan sopimus ennen Eurooppa-vaaleja. Todella toivon, että tämä väsymätön toiminta näkyy myös huomisessa äänestyksessä. Nyt on neuvoston, neuvostolla pallo, nyt on saavutettava yleinen kanta ja aloitettava trilogit vielen dank herr kommissar katainen. es spricht nun Eh, voorzitter mijnheer de commissaris belet olkaa hyvä kiitokset hyvä komission jäsen tuemme tätä vahvasti ympäristövaliokuntana jos katsomme nykyistä esiriä niin me toimimme, toivomme kunnianhimoista toimintaa tähän energiankulutusasiaan. Toivomme, että saamme siihen hyviä lisäehdotuksia. Toivomme, että ilmastonmuutoksen torjuminen ja kestävyys olisi tässä johtotähtinä. Tahdomme tietysti vahvaa teollisuutta ja liiketoimintaa Euroopan unioniin, mutta sen pitäisi kulkea käsi kädessä vähähiilisyyden ja kestävän kulutuksen linjoilla. Invest EU on hyvä logo. Se osoittaa myös Euroopan johtajuutta kohti kestävää energiankulutusta ja myös taloudellista järjestelmää. Kiitos kollega Pellet. Sitten kollega Westphal, minuutti. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Mielestäni Invest EU-ohjelma on hyvä ohjelma. Ja itse asiassa uskon, että kollegoiden mietintö parantaa sitä edelleen. Ja kun olen kuitenkin aluepoliitikko, niin vähän äh, esittäisin myös huomioita ja epäilyksiä minun silmissäni, kun ajatellaan rakennerahastoja, niin se on hajautettu lähestymistapa. Ha, äh, niin se on täysin erilaista kuin EU, kun siellä on jaettu hallinto. Invest EU johtaa siihen, että halutaan, tai sillä halutaan parata kaikkien ihmisten elämää Euroopassa. Sillä saadaan alueelle työpaikkoja, parannetaan infrastruktuuria, torjutaan ilmastonmuutosta ja tuetaan yrityksiä ja yliopistoja. Tuen täytyy itse asiassa jatkua. Myös vaikka budjetti pieneneekin. Sen vuoksi, hyvät kollegat, torjun sen ajatuksen, että rakennerahastoja käytettäisiin Invest EUn rahoittamiseen. Sanon kyllä synergian luomisen idealle, mutta ei niille suunnitelmille, jossa molemmat päätösvälineet yhdistetään. Kiitos kollega Westphal. Sitten minuutti kollega Jambatski. President, уважаемый господин комиссар. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, minä edustan kulttuurivaliokuntaa. Me olemme vaatineet lisää sijoitusta kulttuuriin ja nuorisoon. Meidän tarkistuksemme auttavat säilyttämään Euroopan kulttuuriperintöä. Meillä on aivan ainutlaatuinen kulttuuriperintö maailman historiassa ja meidän täytyy tarjota kilpailukykyisempää tilannetta pk-yrityksille. Maailma muuttuu kovasti ja uutta teknologiaa jatkuvasti kehitellään. Invest Unioni varmasti, EU varmasti voi luoda työpaikkoja, mutta me emme saa unohtaa myöskään omaa identiteettiämme. Meidän tulee olla tietoisia siitä, että kansallinen identiteetti ja kansallinen kulttuuri ovat oikein merkittäviä kaikkien alueiden ja maiden täytyisi pystyä käyttämään Invest EUn varoja, sitten voimme säilyttää identiteetti. Kiitos kollega Zambatski. Sitten puolitoista minuuttia kollega Karas. Puhemies, hyvä komission varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Sydämelliset kiitokset niille, jotka lainsäädäntökauden alusta alkaen ovat kamppailleet parempien investointien puolesta Euroopassa. Investointien liikkeelle saaminen ei ole pikajuoksu, se on maratoni. Ja nyt on onnistuttu siinä, että jokaisessa vaiheessa olemme oppineet ja jokaisessa vaiheessa on parannettu jotain. EPSI 1 aloitettiin, EPSI 2 sitä parannettiin, pidennettiin 2020 asti ja sitten on myös rakennettu kolmansien maiden investointi erityisesti Afrikassa. Ja uudella Invest EU-aloitteella haluamme sitten avata uuden luvun. Haluamme käyttää lisäinvestointeja, saada liikkeelle seitsemän vuoden aikana 700 miljoonaa useita miljardeja yhdistämällä keskittämällä välineitä, tukemalla paremmin pk-yrityksiä, vipuvaikutusta lisäämällä niin, että laajennetaan tuota EU-takuun käyttöä ja lisätään investointipäätösten poliittista riippumattomuutta ja avoimuutta, kuten myös toteutetaan ilmastotavoitteita. Se on tavoitteemme ja toivomme, että näin saadaan aikaan suuri askel sitä kohti, että Euroopassa saadaan aika kasvua työpaikkoja ja enemmän investointeja. Kiitos. Köszönjük szépen, képviselő úr. Jó estét kívánok mindannyiuknak, és folytatjuk a vitát. Garzia Kiitos, ja keskustelu jatkuu. Edustaja Rubia SID-ryhmästä kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Minäkin haluaisin aivan ensiksi yhtyä näihin onnitteluihin esittelijälle Gualtierille ja Fernandesille. He ovat tehneet hienoa työtä tämän mietinnön puitteissa on totta, että lähdimme hyvästä pohjasta. Meillä oli komission ehdotus pohjana mutta uskon, että parlamentissa mm, esittelijöiden ja muiden poliittisten ryhmien neuvotteluiden ansiosta olemme pystyneet sitä parantamaan. Talouskriisin alusta asti sosialistille oli kaikkein tärkeintä saada aikaan investointisuunnitelma, jonka avulla saataisiin talous nousuun mutta se edellytti kunnollisia puitteita ja, ja, ja ke, kestävää kasvua. Olemme jo työstäneet ensimmäisen strategisten investointirahaston, tämän Junckerin rahaston ja sen laajentamisen parissa. Kaikkea voidaan aina parantaa, mutta uskon, että tuloksia voidaan pitää tyydyttävinä. Tämä uusi investointisuunnitelma ei enää perustu näille hyville tuloksille ja kokemuksille, vaan siihen kerätään yhteen myös rahoitusvälineitä, jotka oli hajallaan eri ohjelmien alla. Tätä olemme vaatineet jo pitkään ja, ny, ja nyt me saamme joustavamman, tehokkaamman, yksinkertaisemman välineen käyttöön ja näin ollen sillä voi olla myös suuremmat vaikutukset. Tämän ohjelman tarkoituksena on saada aikaan melkein 700 miljardia euroa Euroopan budjetista ja se on kohdennettava investointeihin, joiden avulla saadaan kasvua aikaan Euroopan unionissa järkevällä tavalla. Tämä me edellyttää investointeja tietoon, kestävään, kestäviin tahoihin ja pk-yrityksiin Tämän suunnitelman avulla saadaan myös sosiaalista infrastruktuuria ja annetaan merkittävää potkua ilmastonmuutoksen torjumiselle. On tärkeää korostaa myös sitä, mikä rooli annetaan kansallisille kehityspankeille ja alueellisille kehityspankeille, koska tämä luo hyvin positiivista synergiaa ja saa aikaan niin, niin konkreettisia investointeja näille alueille. On tärkeää, että neuvottelut neuvoston kanssa aloitetaan pian ja että on tärkeää saavuttaa sopimus huomenna tulemme äänestämään näistä tavoitteista ja on tärkeää, että tulos vastaa niitä. On tärkeää myös, että se pitää kuten näiden budjettipuitteiden kanssa. Siitä on sitten puheenvuorossa herra Kölmel. Puolitoista minuuttia. ECR-ryhmästä. Kiitos, rouva puhemies. Invest EUn myötä yritetään jälleen EU:ssa rahaa antamalla poistaa rakennepuutteita. Se ei onnistu. Ei se ole tähän asti onnistunut, ei se tulevaisuudessakaan onnistu. Rakenteellisiin puutteisiin pitää puuttua niin, että ensinnäkin analysoidaan ja tehdään oikeat johtopäätökset. Mutta jos mennään ja sanotaan, että haluamme enemmän investointia, niin sitten ollaan niin kuin kaikki investoinnit olisivat hyviä, mutta ei ole niin. Investoinnit ovat hyviä vain, kun ne, niillä on kestävä vaikutus. Ennen kaikkea täytyy nyt lopultakin huolehtia siitä, että EU ei toimi yksityisten talouden kautta. Me tarvitsemme yksityisiä investointeja, mutta kun nähdään, että on nollakorkopolitiikka, rahaa on tarpeeksi olemassa, miksi sitten ei investoida? Se tarkoittaa, että meillä on tässä ihan toisenlainen ongelma kuin, että pitäisi antaa yksityistaloudelle rahaa. Se, mitä EUlla halutaan savoittaa, on sama kuin mitä Junckerin suunnitelma esirillä. Tuemme hankkeita tietämättä, että mitä se lopuksi tulee tuloksena ilman mitattavia tuloksia. Se tarkoittaa, että teemme virheinvestointeja, se tarkoittaa, että kohdennetaan varat väärin ja sitten lopulta emme tee mitä kansalaisten hyväksi, vaan se, että mitä nyt kilpailukyvyn parantamiseksi tarvittaisiin oikeasti, olisi euron uudistusvaluuttana, koska se on täysin epäonnistunut se tasoittaa sellaisia asioita, joita ei voida tasoittaa. Tähän täytyy panostaa. Se olisi merkittävä parannus talouden osalta. Kiitos. Sitten herra Turvalds. Kaksi minuuttia. ALDE-ryhmästä, olkaa hyvä. Myös niin kuin teidän kielellä sanoo, kösönämme. Ja arvoisa komission jäsen Jyrki Katainen, kun me

ongelmallinen. siitä syystä toivotan meille menestystä ja kiitän meidän tota, esittelijöitämme tästä valtavasta työstä. ehkä me otamme tänään ja huomenna valtavan askeleen eteenpäin jos neuvosto vielä pystyisi kulkemaan samaa tahtia kuin komissio ja parlamentti niin ehkä me huomenna olemmekin paremmassa maailmassa. kiitos. Gigold kollegan következik, egy perc. Kiitos sitten herra Gigold, puolitoista minuuttia vihreistä. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin painottaa, että oli kiireesti se, että unioni ryhtyy vahvempiin toimiin investointien lisäämiseksi. Sen vuoksi toivotimme alkuperäisen esirsuunnitelman tervetulleeksi. Näimme myös puutteet ja opittiin siitä. Ja nyt meillä on uusi ehdotus. Unioni täytyy olla usk- rohkeampi investointien lisäämisessä. Ja tähän uusi investointi puuttuu. Mutta samaan aikaan haluaisin painottaa, että hyvät, hyviä investointeja ovat vain kestävät investoinnit. Vain sellaiset, joissa on opittu ilmastokriisistä. Ja sen vuoksi oli myönteistä, että äh, asiasta vastaavassa valiokunnassa tulevassa kompromississa oli 65 äh, prosenttiin mentiin tuossa, äh, tuossa politiikkaikkunassa. Tärkeää pitää tästä ehdotuksesta kiinni. Uskomme vahvasti, että sotilaallisten ja sivilitavoitteiden pitäisi olla selkeästi eroteltu budjetissa ja tätä periaatetta pitäisi noudattaa myös täysistuntoäänestyksessä. Ja luotan nyt yh- esittelijöihin, että ne odottavat alkuperäistä kompromissia mieluummin kuin että muutetaan tätä täysistunnossa ja vaikeutetaan nyt sitten sitä, että saadaan laaja Euroopan myönteinen äh, enemmistö aikaan. Sen tämä ehdotus ansaitsee, hyvä komission jäsen. Kiitos sitten herra Papademolis. Minuutti liikkuu, eikä ryhmästä. Kiitokset. Hyvä Katainen, uskon, että meidän on tätä vahvistettava tätä investointihanketta, koska me olemme jääneet aika pitkälle eh, kauas siitä, millä tasolla investoinnit olivat unionissa ennen kriisiä. Ja mm, tämä ei varmasti riitäkään summana, vaan tarvitsemme paljon enemmän parlamentin tekemä ehdotus itse asiassa parantaa komission ehdotusta monestakin näkökulmasta, koska erinäisiä riskejä on havaittavissa ja kielteisiä vaikutuksia. Invest EU siirtäisi varoja kohesiosummista ja me olemme jo joutuneet näkemään kohesiorahaston talousarvion vähenevän komission esittämässä uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Mahdollisesti PK-yritykset sitten joutuvat kärsimään tästä joten me todellakin uskomme, että saataisiin korkeammat investoinnit aikaan erityisesti niillä alueilla, jotka ovat haavoittuvimmassa asemassa, jotka ovat kärsineet näistä kriisikeinoista paljon enemmän. Kiitos, herra Coburn. Kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. EFDD-ryhmästä. Uh, this port barrel legislation e Invest EU. Invest, investoi EU-varoja. Halutaan, komissio haluaa keskeisestä, keskitetysti tätä nyt hallinnoida. Voisimmeko nyt ymmärtää kaksi asiaa? Ensinnäkin Eihän ole olemassa sellaista asiaa kuin EU-rahat. Kyllä nämä rahat tulevat varanma- veronmaksajilta. Nämä ovat veronmaksajien rahoja. Toisekseen voitto motivoi yrityksiä, jos nyt investoidaan veronmaksajien rahaa, siihen kyseessä on valtion tuki. Veronmaksajien on voitava tähän luottaa, olkoon kysymyksessä kuluttajat, investoijat tai molemmat. Valtion tukisäännöillä oli tarkoitus taata yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet tukisten käytössä, siksi EU vastusti näitä valtion tukiaisia yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden aikana sen jälkeen, mutta ei tästä mitään yhdenvertaisia olosuhteita tule, koska tämä lainsäädäntö on virtaviivaistaa Eh, bisnestä EUn e yrityksen varten, mutta ei UKn yrityksen varten, niin joudumme jonon päähän. Asking for more. Kyllähän täällä eh, muutkin ovat joutuneet jonon päähän. 1800-luvun workhouset olivat aika surkeita paikkoja Kyllä brittikansalaisten on nyt päästävä eroon tällaista 1900-lukuisesta tulliliitosta ja päästävä tosiaan tulevaisuuteen näyttää siltä, että pääministerimme näkee tämän asian vähän toisella tavalla, mutta hän taitaa saada aikamoisen pieksennä tänään ja sitä odotan tässä ja katsotaan sitten kuinka käy. Kappel Barbara Kiitos paljon. Sitten Rava Kappel, kaksi äh, minuutin ajan ERF-ryhmästä. Olkaa hyvä. Presidentti. Rava puhemies, varapuheenjohtaja komissiosta. Investeu-ohjelma Sä mainitsitte 13 rahoitusvälinettä tuodaan yhteen ja näin rahoituksesta tulee tehokkaampaa, joustavampaa ja yksinkertaisempaa. Ja 21-21 jälkeen se liitetään Esir 2 saumattomasti ja toivottavasti äh, voi tätä investointiväyttä jälleen kuraa umpeen. Parlamenttihan halusi 40 miljoonaa tuota takuuta ja tällä halutaan sitten saada liikkeelle 700 miljardin edestä investointeja. Ja tässä investointipankki on tärkeä kumppani ja toimija. 75 prosenttia valmista to- toteutetaan tätä kautta. Sitten myös kansalliset kehityspankit, Maailmanpankki ovat mukana, mutta myöskin Euroopan neuvoston kehityspankki. Ohjaus komitean neuvontakeskukset on myös neuvontakeskuskumppani kumppanit. Nämä ovat myös parlamentin kantoja. Neljä politiikkalohtoa, niille pitäisi investoida. Siinä on suurta haastetta. Kiitos esittelijöille. Aloitetaan sitten. Paul Rübiget szólítom, egy perc, 30 másodpercre az EPP-től parancsoljon képviselőtársam. Paul Rübig saa puheenvuoron EPP-ryhmästä, olkaa hyvä. Vili Moltterer ja kiittäisin. Hän on osoittanut, että hän voidaan tällä tavalla menestyksekkäästi toteuttaa. Olemme nähneet, että kun puhutaan äh, eurooppalaisista investoinnista, kun Katainen puhuu tätä hyvin, että PKT itse asiassa pienentyy 20 prosenttiin on äh, äh, tuotavat asettunut on noin 15 prosenttia, Ranska, Iso-Britannia ovat 10 prosentin kohdalla. Tästä nähdään, että Kyllä tässä toiminnan tarvetta on. Henkilökohtainen tavoitteeni olisi, että 2030 mennessä 30 prosenttia tuotannosta olisi jälleen Euroopassa. Ja sen vuoksi tuotanto muualla maailmassa, jonne sitä on siirtynyt viime vuosina, niin että sitä saadaan edelleen takaisin teollisuus 4.0 ja tuolla äh, pätevyys- ja taitopaketilla, jatkokoulutuspaketilla saataisiin tämä aikaan. PK-yrityspolitiikka ikkuna hyödyntää meitä kovasti myöskin riskin jakamisessa, siis PK-yritykset tarvitsevat riskien jakamista. Mä maksaa toisaalta puolelta kiinni ja sitten kun toisaalta maksaa veroja, niin on heillä oikeus myös tähän jakamiseen. 20 miljoonaa pk-yritystä, jotka vastaavat yli 50 prosenttia pk-teistä ja yli 80 prosenttia suosia työpaikkoja, niin on varmaankin hyvä, että rahaa menee myös tuohon riskijakamiseen 75 prosenttia ja sitten 25 prosenttia kansallisille pankeille. Ja hyvä yhdistäminen rahoitusvälineissä mahdollistaa hyvän turvallisen tulevaisuuden Euroopalle. Kiitos. Kiitos. Rova Peres, minuutti. Kiitos, kiitoksia puhemies, hyvä varapuhemies. Luulen, että tämä parlamentti on nyt parantanut komission ehdotusta ja olemme iloisia siitä. Ehdotus on hyvin keskeinen, että saadaan investointeja lisättyä Euroopan unionissa. Tehän tiedätte, että niistä on paha pula. Tämä on hyvin tärkeä kansalaisille ja yrityksillemme ja alueillemme. Olemme hyvin tyytyväisiä komission ehdotuksesta. Sen tarkoituksena oli yksinkertaistaa näiden investointien saamista poja ja täydentää sitä muiden välineiden kanssa, kuten kohesiopolitiikan kanssa. Sehän on merkittävä edistysaskel meidän mielestämme. Sitten tähän liittyy nämä investointitavoitteet, jotka on hyväksytty me, meidän mielestämme, ne voivat toimia mallina, kun ajatellaan Euroopan unionin strategiaa niin, että sovitetaan kestävän kehitys, Pariisin tavoitteet ja sosiaaliset investoinnit unohtamatta luovaa ja kulttuuriteollisuutta. Kaikki nämä yhdistetään. Kaiken kaikkiaan uskomme, että tässä parla- tämän, parla- tämän parlamentin aloitteesta kansallisilla kehityspankeilla on suurempi rooli. Näin voidaan vain parantaa tätä suunnitelmaa ja uskon, että tämä on ollut menestyksikäs. Näin, voidaan rahoittaa siellä, missä tarvitaan investointeja niin, että saadaan aikaan työpaikkoja luovaa, luovia kestäviä investointeja Euroopassa. Beste voorzitter, beste collega's, dit is het eerste. Hyvät kollegat, Hyvä puhemies. Ensimmäisestä, ensimmäistä asiaa käsittelen EKR puolesta ja oman puolueeni nimissä hyvin usein tänne tulee ehdotuksia, joissa mietitään, onko komission ehdotuksissa mitään järkeä tai hyötyäkään, mutta tämä on nyt hyvä asia, kun ajattelemme unionin investointiohjelmien yhdistämistä ja luoda yksittäisen ohjelman niistä. Se on hyvä ajatus. Ja alun, alun peri, alkuperäinen ehdotus sisälsi tiettyjä ongelmia siitä, miten sitä hallinnoidaan, mutta uskon, että nyt on hyvä sitten näitä kansallisia investointipankkejakin ottaa huomioon tarkemmin. Näin voimme parantaa investointeja. Kiitokset esittelijöille te- työstä. Kiitos suuresta, myös tästä hyvästä visiosta neuvoston kanssa. Kiitos, herra Saalepuoli, tästä minuuttia vihreästä. I'd like to underline three. puhemies. Haluaisin äh, korostaa kolmea asiaa liittyen Invest EU-ohjelmaan. Ensinnäkin on selkeä tarve saada lisää yksityisiä ja julkisia investointeja aikaan Euroopan unionissa mutta investointien olisi noudatettava tiettyjä äh, ajatuksia ja tar- pyrkiä tiettyihin yhteisiin tavoitteisiin ja tarkoituksiin. Toisin sanoen Invest EU-ohjelman pitää olla hyödyllinen väline, jolla muutetaan talouden, aloitemme hiilivapaaksi ja osallistavaksi talouksiksi. Niillä on vahvistettava energian siirtymää ja otettava huomioon sosiaalisten ympäristöhuolet. Me todella meidän todellakin on toimittava päätet, päättäväisesti, jotta saadaan toteutettua kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin sitoumukset. Siksi tarvitsemme suuremmat ilmastokulutavoitteet äh, äh, ja, ja on varmistettava hankkeet äh, estettävä hankkeet, jotka voivat olla ympäristölle haitallisia. Vastustamme vahvasti puolustusalan hankkeita tästä ohjelmasta. EU-budjetin militarisointi on vältettävä se ei ole oikea tapa ratkaista turvallisuushaasteet, joita edessämme on. Invest EU-rahaston varat pitäisi investoida paljon moni, monille muille alueille, joissa selkeästi tarvitaan investointeja, erityisesti sosiaalitalouteen. Kolmanneksi ja viimeksi, viimeiseksi kansallisten ja alueellisten kehityspankkien merkittävä osallistuminen on tai toteuttamisen onnistumiselle. He tuntevat noin paikalliset markkinat ja paikalliset tilanteet. Kiitos. Sitten edustaja Nirada, minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen me olemme Esiristä siirtyneet Esir yhteen ja toi kakkoseen ja nyt meillä on uusi Invest EU-järjestelmä. Perusperiaate on kuitenkin sama, vaikka nimi vaihtuu investoinnit äh, tähtäävät pikemminkin yksityisen puolen investointeihin eikä julkisiin. Ja minä toivoisin, että tässä investoinnit saataisiin myös julkiselle puolelle. Esimerkiksi julkinen äh, liikenne, sitä ei kehitetä maaseutualueilla alkuunkaan. Julkisia palveluita ei, ei, ei juuri yksityisivaroin varoin taata. Eli meidän täytyisi parantaa sosiaalisia palveluita ja muita vastaavia. En ole kuitenkaan nähnyt tässä tällaisesta minkälaisia varsinaisia faktoja. En saa mitään vastauksia aina kun perään kuulutan näistä eh, paljon eh, tarkempia vaikutuksia julkisiin hankkeisiin. Eli millä tavalla me voimme sitten näihin investointeihin, miten me saamme ne oikeastaan aikaiseksi. Kiitos sitten herra Rosati, puolitoista minuuttia. E, Rova puhemies, hyvä komission jäsen. Tänään keskustelemme eu investoohjelmasta mutta haluaisin hetkeksi palata sen edeltäjään Junckerin suunnitelmaan, eli Euroopan strategisen investointien rahastoon, josta tuli suuri menestys. Se on varmaankin myötä vaikuttanut siihen, että EU, erityisesti euroalueella, on nyt 22 vuosineljännestä ollut kasvua. Se on todellakin menestys ja olen iloinen, että tämä ajatus tällaisessa äh, uudistetussa muodossa jatkuu. Haluan myös sanoa, että Junckerin suunnitelman myötä vaikutti oman maani, erityisesti alueen kehitykseen. Lubelskin alueen ja länsi alueen, alueella esimerkiksi Politsan kemian teollista laitosta on uudistettu ja on investointeja myös myöskin Odrajoen sisävese, sisä, sisävesiliikenteeseen. Kun näitä rahoitusvälineitä yhdistetään, ja siellä on myös takuita ja launoja, yhteensä 13, niin saamme hyvin joustavan välineen, jonka myötä jota todellakin voidaan käyttää erilaisissa olosuhteissa ja eri hankkeihin liittyen. Haluan myös sanoa, että olen sen puolesta, että rahasto joka tukee tuota EU-investointia, niin että sitä on äh, lisätty 40 miljardiin esittelyiden toivomuksesta. Olemme vakuuttuneita, että rahat kyllä käytetään hyvin. Ja sitten lopuksi haluan sanoa, että luotan siihen, että Tässä otetaan huomioon myös Keski- ja Euroopan kehittyvien talouksien tarpeet. Sitten ryhmästä herra Kofod, minuutti. Thank you, Mrs. President. Um... Kiitos puhemies, hyvät kollegat yksityisiä investointeja Euroopassa tarvitsemme ja uskon, että meidän täytyy miettiä, miten veronmaksajien varoja käytetään. Invest EU vastaan näihin kysymyksiin, mutta meidän täytyy miettiä, haluammeko me jatkaa perinteiseen tapaan käyttää rahaa ähm, menneisyyden tavoin vai haluammeko me tulevaisuuden välineisiin huomisen Eurooppaan investoida jossa täytyy kiinnittää huomiota ympäristöön ja luonnon kestävyyteen tässä meidän täytyy näitä kysymyksiä itseltämme tiedustella. Invest EUlla voimme osoittaa sitä, mihin suuntaan me poliittiset toimijat haluamme Eurooppa viedä. Me haluamme asettaa ilmastoon ensimmäiseksi, kun sijoitamme veronmaksajien rahoja hyvin monista puolueista on kaivattu kestävyyttä ja energiatavoitteiden täyttävistä. Erityisesti konservatiivipuolelta on kuultu näkemyksiä. Toivon, että me te äänestäisitte Invest EUn puolesta tulevaisuuden ja ympäristön hyväksi. Kiitos tästä. Ja seuraavaksi Mets minut. Oh yeah, sorry. Uh, Madame la Présidente. Uh, Puhemies, Hyvät kollegat, minulle kaikkein tärkein osa tätä Invest EU-ohjelmaa, koska sitä, että tässä käännetään säälläkään säästöpolitiikalle ja investoidaan innovoiviin, kestäviin kohteisiin, joilla ei mahdollisesti muuten olisi sijoittajaa ilman EUn tukea. Ymmärrättekö 38 miljardia euroa, jolla toteutettaisiin sellaisia hankkeita kuin PK-yritykset, jotka su- suosivat vammaisten osallistamista tai eläinkokeiden välttämistä tai tuulipuiston Pohjanmerelle tai rakennusten energiauudistukset, tällaisia investointeja tulevaisuuteen. Me tarvitsee valitettavasti tässä kuitenkin Damoklesin miekka heiluu yllä. Ase teollisuus, lobbarit pyrkivät saamaan osan näistä investoinneista. Hyvät kollegat, pitäkää puolenne, pitäkää pintanne näiden seirenien laulun edessä ja investoidaan yhdessä planeettamme tulevaisuuteen. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Van Nistelrooy, puolitoista minuuttia EVP. Thank you, thank you very much, rapporteurs. Kiitokset esittelijöille, hyvä Katainen, hyvät kollegat me olemme jo monta askelta ottaneet viime vuosien aikana Juncker-suunnitelmassa ja olen tyytyväinen, kun näen muutamia muutoksia otettuun mukaan esimerkiksi aluepolitiikan parempi suhde tähän ja myös rakennerahastot ja horisontti Eurooppa on selkeämpi saada tavoitteita aikaan näkyvämmin, jos yhdistämme nämä rahastot tähän uuteen Invest EU rahastoon. Näin sitten saamme myös näkyvyyttä aikaan sekä kansalaisille että yrityksille. Ja toisaalta sitten me siirrämme rakennerahastoista näitä varoja. Se on toteutettu nyt tässä asetuksessa ja uskon, että se on merkittävää. Se on selvä siirto ja se voidaan toteuttaa alueellisesti hyväksytyin prioriteetein. Ja nyt kun pääsee tähän unionin investointien neuvoa antavaan keskukseen, se on merkittävää ja uskon, että EIP, investointipankkijärjestelmä, voi toimia yhdessä muiden kanssa. Ja vielä lopuksi maantieteellinen tasapaino se voidaan toteuttaa paremmin kuin aikaisemmin. Ei ole hyvä, että osa Euroopasta sitten menettää nuorisonsa tekemään työtä jonnekin muualle. Eli me haluamme tasapainoista kehitystä aikaan ja uskon, että se on nyt tässä Invest EU-ohjelmassa saatu huomioitua. Tuen tätä ehdotusta. Uskon, että se on hyvä vihreän kasvukykyisen työ Euroopan eteen, jossa luodaan työpaikkoja. Sitten määrittely ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä herra Mato, sitten herra Matias Vekas, Varja Maladic, Vishnevska. Nämä kollegat saavat puheenvuoron. Ensimmäisenä herra Mato, siis minuutti. Gracias, presidenta. Doy la bienvenida. Kiitos puhemies. Haluaisin to, tervetulleeksi tämän Invest EU-ohjelman. Siinähän pyritään siihen, että Euroopassa investointien saaminen olisi tehokkaampaa, helpompaa ja tuloksia tuottavampaan. Puhutaan tässä nyt 7 miljardin määrästä. Tämä on hyvä uutinen kaikille ja näin voidaan stimuloida työllisyyttä ja innovointia ja kasvua. Mutta investointia pitäisi saavuttaa myös syrjäisimmät alueet ja siksi on poistettava ne esteet, jotka vaikeuttavat näiden varojen kunnollista käyttöä näillä kaukaisilla alueilla tarvitaan tiettyjä poikkeuksia. Kanarian saaret haluaa olla merkittävä osa tätä ohjelmaa, mutta siksi on huomioitava sen ominaispiirteet. Solidaarisuus on Euroopan unionin perusarvo. Tässä tapauksessa poikkeukset syrjäisien alueiden hyväksi eh, voivat eh, saada perussopimuksen tuen artiklassa 349. Surat solittom egy Marias, kiitokset puhemies. Invest EU saattaa olla hyvä ohjelma tietyin ehdoin. Ensiksikin meidän täytyy tukea syrjissä olevia alueita, kuten Egeanmeren saaria ja meidän täytyy muistaa kaikki alueet, ei pelkästään euroalueen ydintä. Meidän täytyy tukea pk-yrityksiä ja myös mikroyrityksiä. Nämä ehdot on eh, täytettävä nämä ovat niitä sektoreita, joilla me todella haluamme työtä tehdä koulutuksen puolella, opetuksessa, työpaikkojen luomisessa, ympäristön alalla. Emme halua käyttää tätä rahaa sotilaallistaaksemme unionia entistä enemmän, me emme halua tuollaista esimerkkiä noudattaa. Se eh, Junckerin ohjelmaan ohjaamaa rahaa käytettiin pitkästi siihen, että kreikkalaisia alueellisia lentokenttiä tuettiin, mutta se ja sellaista yritystä, kuten Kosmote, joka on itse asiassa saksalainen yritys, mutta toimii puhelinalalla Kreikassa. Eli näin, meidän pitää siis ohjata rahaa nimenomaan tukemaan kreikkalaisia yrityksiä eikä monikansallisia yrityksiä. Eli nämä huonot esimerkit täytyy karsia. Kiitos, että Kiitos, herra Viegas GUE-ryhmästä minuutti. Este programa tem dois problemas. Tässä ohjelmassa on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin se eh, tuo taas uuden tukivälineen yksityissektorille. Mitä tämä tarkoittaa? Sen kautta eriarvoisuus ja köyhyys lisääntyy Euroopan unionissa. Investoinnit loppuvat ja mitä sitten tapahtuu? Sitten tulee nämä yritysten tukivälineet, mutta Tämän lisäksi tällä ei vastata Euroopan unionin tarpeisiin eikä sen kansalaisten tarpeisiin, koska Euroopan unionihan nyt todella tarvitsee julkista kunnianhimoista investointiohjelmaa, jolla annetaan vastauksia kansalaisten pyyntöihin ja jonka kautta taloudesta tulisi dynaamisempi. Tämä on aivan selvä. Tässähän jaetaan valtavan vähän näitä EKPn varoista verrattuna sen, sen määrälliseen elvytykseen. Riittäisi, se riittäisi hyvin, että saataisiin lisää talouskasvua, mutta tämä ei ollut kuitenkaan suuntaus, vaan meillä nyt tässä taas jälleen